Istunto jatkuu. Eilisen äh, istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin liittyen vastalauseita? Ei, joten pöytäkirja on näin hyväksytty.